przewodniczący! E, dzień dobry, witam. Hyvää päivää. Tervehdin kollegoita. Julkaistaan Euroopan parlamentin viime kuussa keskeytetyn istukautuuden uudelleen avatuksi. 27. lokakuuta eh, kokouksen istunnon pöytäkirjat ovat saatavilla, onko niihin jotain huomioita?